Vayan ocupando sus asientos. Pyydän teitä istumaan paikoillenne ja val- ottamaan esille äänestyskorttinne. Minulla on ilo kertoa teille, että vierailija-galleriassa on virallinen delegaatio, jossa on mukana uskollisia johtajia edustajia Lähi-idän kristitystä yhteisöstä. He tulevat Irakista ja Libanonista. Somos conscientes de la... Tiedämme, kuinka vaikea tilanne tällä alueella on koskien monia kristittyjä yhteisöjä ja näin ollen me haluamme ilmaista tukemme teille. Olette todellakin erittäin tervetulleita Euroopan parlamenttiin. Sitten